Otwieram posiedzenie. E, Avaan e, istunnon. Hyvät naiset ja herrat, kollegi Jacek. Colleague Jacek, please sit down. Kollega Jacek, voisitteko ystävällisesti istuutua? <laughs> E, pani Gomez chciała zabrać głos. Pani Gomez. Ja edustaja Gomes, olkaa hyvä. Presidente, nos termos da regra de procedimento 151, um um e eu gostaria de facto... Puhemies, työjärjestyksen artiklan 51 mukaisesti toivoisin, että minun nimeni näkyisi budjettitarkistuksissa. Kyse on aborttiin liittyvistä seikoista. Kyse on niin ikään lasten tilanteesta Euroopan unionissa. Pyytäisin, että sinne kirjoittaisin seuraavalla tavalla. Kaikki syrjintä ja naisiin, naisiin kohdistuva syrjintä erityisesti on poistettava Euroopan unionin alueelta. Ja synnytysvalmennukseen on annettava lisää varoja ja tätä on toteutettava jo ennen lasten syntymää. Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään aborttiin liittyvistä toiminnasta. Minun tarkoitukseni oli tuoda tämä asia se esiin ja korostaa myöskin sosiaalista ulottuvuutta tässä mielessä. Minun mielestäni tätä asiaa ei saa missään tapauksessa päästään nyt <clears throat> ryöstäytymään käsistä ja sitä ei saa käyttää väärin. Dziękuję pani za wypowiedź. Kiitän teitä teidän puheenvuorostanne. Arvoisat eh, naiset ja herrat, eh, alkuun eh, informaatiota Saharoin palkinto 2009. Siitä tänä aamuna puheenjohtaja kokouksessa Euroopan parlamentissa päätettiin vuoden 2009 Saharov-palkinnon saaja on Memorial Ludmira Aleksandreva. E, powtarzam nazwiska laureatów Oleg Orłow. Eli e, toistaisin nimet Kovalev, Luvitmina Aleksandrieva ja kaikki ihmisoikeuspuolustajat Venäjällä, joita tämä järjestö edustaa. Me olemme antaneet tämän Saharov-palkinnon memorialille ja me uskomme, että tätä kautta me kykenemme vähentämään pelkoa ja väkivaltaa ja muita muotoja, jotka vaikuttavat ihmisoikeuspuolustajiin. Me haluamme täten osoittaa, että ihmisoikeuksien puolustajien täytyy olla vapaita ja heidän täytyy voida myös harjoittaa Äh, ajatuksen, mielipiteen vapautta, puheenvapautta. Meidän kaikkien täytyy olla vapaita harjoittaaksemme oikeuksiamme ja tuoda esiin ajatuksiamme. Se on erittäin tärkeää, jotta voimme myös kertoa totuuden. Ja minusta minä olen omasta mielestäni etuoikeutettu, kun tämän saan julkistaa Euroopan parlamentin puhemiehenä, mutta myös solidaarisuusliikkeen jäsenenä. Meillä oli hyvin vastaavia ongelmia Puolassa, ongelmia, jotka vastaavat hyvin pitkälti niitä, joita nyt kokevat meidän kumppanimme ja kollegamme Venäjän federaatiossa. Totuus ja vapaus voittaavat aina lopuksi. Näin kävi monissa Itä-Euroopan maissa ja se tosiasia, että venäläiset toimivat totuuden ja vapauden puolesta eh, on eh, asia, jota me haluamme tukea. Kiitos. E, jeśli można, jeśli można jeszcze dodać parę uwag ogólnych. Od... Nyt sitten e, yleinen asia vuodesta 1989 lähtien, eli 20, jo 20 vuotta, Andrei Saharovin hengessä Euroopan parlamentti myöntää Saharovin palkinnon yksityisille ihmisille tai järjestöille, jotka puolustavat ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia. Sen vuoksi tänä päivänä me palaamme myös niihin, jotka ovat äh, taistelleet äh, syrjintää vastaan, teloituksia vastaan, kaiken näköisiä ihmisoikeusloukkauksia vastaan. He ovat äh, tavallisia ihmisiä, jotka usein panevat kaiken peliin, myös elämänsä. Me olemme antaneet tämän palkinnon yksityisihmisille, järjestöille, jotka ovat puolustaneet ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia. Tämä on myönnetty myös naisten järjestöille. Mielipiteen vapaus on perusoikeus, yleinen oikeus ja haluaisin sanoa, että ne ehdokkaat, jotka eivät tänä vuonna saaneet Saharovin palkintoa, heillä on meidän tukemme myös. Ja meidän tulisi puhua myös heistä ihmisinä, jotka me tulemme muistamaan. Ja se tosiasia, että me, he olivat ehdolla, merkitsee sitä, että että me pidämme heidän työtään ja toimiaan hyvin tärkeänä. Joten ei ainoastaan voittaja, vaan myös ehdokkaat ansaitsevat kunnioituksemme. Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się w środę 16 grudnia. Juhlallisuudet ovat 16. joulukuuta Strasbourgissa, eli siis silloin tämä palkinto luovutetaan. Ja nyt siirrymme sitten esityslistaan ja äänestämme Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi 2010 ja annan esittelijä Suurenille puheenvuoron. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja.